Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen. Hyvät kollegat, arvoisat hyvät naiset ja herrat, haluaisin eh, toivottaa Ramaro Sefcovicin, Sefcovicin eh, komissaari ehdokkaan liikenne- ja avaruusasioiden eh, komissaariksi. Nyt työjärjestelmässä me sanotaan, että parlamentti kuulee komissaariehdokkaita ja arvioi siinä heidän henkilökohtaisia omina, henkilökohtaisilla ominaisuuksiaan, Euroopatuntemustaan, sopivuuttaan kaikin tavoin tähän työhön. Haluan muistuttaa, että tässä, tähän osallistuvat myöskin ITRE-valiokunnan edustajat tähän kuulemistilaisuuteen, koska myöskin heidän alansa politiikkaa kuuluu teidän salkkuun Pyydän, että eh, herra Sefovic on vastannut meidän eh, kysymyksiimme, jotka etukäteen hänelle olemme jakaneet, ja ne on kaikilla kielellä nyt sitten käännettynä teille jaettu. Kästä kiitokset. kiitokset. Nyt sitten, eh, ennen kuin komissaari ehdokkaalle annan, annan puheenvuoron, haluan käyttää tilasta hyväkseni mainitakseni muutaman seikan. Tätä keskustelua käydään pingisperiaatteella, Eli että kysymys esitetään ja vastaus kuullaan saman tien. Ensimmäisellä kierroksella koordinaattorit, joilla on viisi, viisi, viisi minuuttia kyselyaikaa, ja sitten toisella kierroksella jokaisella kysyjällä on kolme minuuttia aikaa. Ja kello raksuttaa. Muist, muistuttakaa, että aika mitataan aika tiukalla kädellä ja, ja sitten puheenvuoro kes, kes, keskeytetään, jos puhu, puheajassa ei pysytä, mikä koskee myöskin sitten komissaariehdokasta. Muussa tapauksessa e, emme saa tätä ajoissa valmiiksi. Kuten sanottu, ensimmäisessä, ensimmäisessä jaksossa koordinaattorit puhuvat viisi minuuttia ja siinä voi olla sitten kahden minuutin kysymys ja komissaari tarjous voi sitten siihen vastata enintään kolmen minuutin pituisella vastauksella. Muistakaa, että miten pitemmin kestää kysymyksenne, sitä lyhyemmän ajan on myöskin vastaus. Eli lyhyestä virsi kaunis, jos koskaan. Jos muu ei kukaan vastusta, niin myönnän lisäky- lisäkysymyksen. Eh mutta ei missään tapauksessa sitten ei uutta teemaa eikä mitään sektoria saa sitä alkaa käsitellä siinä, vaan sen pitäisi olla sitä samaa asiaa, mistä ensimmäisessäkin kysymyksessä oli puhe. Tämä koskee koordinaattoreita. Sitten toisella kierroksella on muilla jäsen edustajilla kolme minuuttia kysymys aikaa. Muistakaa, että mitä, mitä lyhyemmäksi jää kysymys, sitä pidemmän ajan komissaari Ehdokas voi vastata. Lisäkysymys salitaan vain, jos tästä kolmen minuutin kyselyajasta on vähintään yksi, jäänyt, yksi minuutti jäänyt käyttämättä. Salissa on tulkkaus kaikille virallisille kielille. Kaikki jäsenet voivat esittää kysymyksensä omalla äidinkielellään komissaari ehdokkaalle, mutta muistakaa toki myöskin tulkkeja, älkääkä puhuko mitään pikavauhtia, niin että kaikki viesti sitten välittyy vaivatta. Kuulemistilaisuus välitetään myöskin parlamentin kotisivujen kautta, parlamentin nettisivujen kautta ja se voitte sitten EP Hearing 2014 sivulta seurata tämän, näiden kuulemistilaisuuksien etenemistä. Ja nyt sitten tämän kaikkien, kaikkien teknisen kommentoinnin jälkeen haluan luovuttaa puheenvuoron nyt sitten komissariehdokas Sefcovicille enintään 15 minuutin ajaksi. Olkaa hyvä. Herra Sefcovic, olemme iloisia iloisia, että saamme nyt kuulla teidän suunnitelmanne, suunnitelmanne Euroopan liikkuvuuden varmistamiseksi eh, ilmaston, ilmaston, ilmastoa suojelevalla tavalla lähivuosikymmeninä. Olkaa hyvä, herra